Good morning everyone. Hyvää huomenta kaikille. Ellei vastalauseita ole, tämän päivän esityslista voidaan varmaankin hyväksyä ilman muutoksia. Tiistaina 24. päivä huhtikuuta kolmesta eteenpäin. Talousarvio valiokunta järjestää julkisen kuulemisen EUn budjetista ja Pariisin ilmastosopimuksesta. Tavoitteena on arvioida tämänhetkisen ja tulevan EU-budjetin yhteensopivuutta sopimuksen kanssa ja missä määrin 20 prosentin, 20 prosentin budjettiosuuden käyttäminen ilmastonmuutoksen vähentämiseen on toteutunut, joten teidät kutsutaan kaikki paikalle. Following the decision of the plenary to refer the EMA ja sitten EMAn uudelleen sijoittamisasia menee takaisin Envi ja 69 F-säännön mukaan neuvottelutiimiä johdan minä ja sitten esittelijä Lavia ja varjoesittelijät osallistuvat neuvottelutiimiin. Ensimmäinen kolmikantaneuvottelu järjestetään 25. huhtikuuta. Meidän kokouksemme 17. toukokuuta, joka oli varauksessa, vapautetaan. Joitain muutoksia on tapahtunut myös Envin sihteeristössä. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi Natalia Papasteradiun. Tervetuloa. Ja hän liittyi Envin sihteeristön ensimmäinen huhtikuuta. Hän tuli Peti valiokunnan sihteeristöstä meille. Tänään meillä on tulkaus 21 kieleen ja kuten yleensä kokousasiakirjat on sähköisesti saatavilla ja tämä Kokous lähetetään suoratoistona verkossa. Koordinaattorin suositukset on lähetetty teille sähköpostitse ja jos mitään vastalauseita ei ole, niin sitten niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Minun on kerrottava teille kolmikanta neuvottelujen tuloksista. Ensinnäkin eläinlääkäri hankintatuotteet, kolmat, kolmas epävirallinen kolmikantakeskustelu järjestettiin 22. maaliskuuta. Siellä parlamentti ja neuvosto kävivät yksityiskohtaista keskustelua lääkeiden valvonnasta ja teknisten asiakirjojen suojasta. Kun on kyse verkkomyynnistä, niin löydettiin sopimus uudesta sanamuodosta, joka liittyy poikkeukseen artiklasta 8 Tämä keskustelu oli hyvin rakentavaa sekä esittelijä että puheenjohtaja ja valtio sanoivat, että ne haluavat päästä ensimmäisen käsittelyn päätökseen Bulgarian puheenjohtajakauden aikana. Neljäs trilogia järjestetään 19. huhtikuuta. Sitten toinen asia on hiilidioksidipäästöjen valvonta ja raportointi uusilla Ähm, raskaan liikenteen ajoneuvoilla. Äh, toisessa ja viimeisessä kolmikantakeskustelussa päästiin väliaikaiseen sopimukseen. Ensimmäinen trilogi järjestettiin 26. helmikuuta. Ne oli kaksi teknistä kokousta sen jälkeen, jossa päästiin monista asioista yhteisymmärrykseen. Ne piti ainoastaan hyväksyä poliittisella tasolla. Joten yhteislainsäätäjät osoittivat hienoista joustavuutta, muokkasivat hieman kantojaan ja näin päästiin yhteisymmärrykseen muista eh, ylijäävistä määräyksistä, esimerkiksi hallinnolliset sakot, erilaiset eh, valvontaparametrit, tiedon avoimuus eh, ja delegoidut ja täytäntöönpanosäännöt muun muassa. Tämä väliaikainen yhteisymmärrys välitetään Koreperille hyväksyttäväksi todennäköisesti huhtikuun toisella puoliskolla ja siitä äänestetään valiokunnassamme todennäköisesti 25-26. huhtikuuta. Ja nyt voimme siirtyä asioihin esityslistallamme. Aloitamme erittäin tärkeästä aiheesta. Se on tärkeä monille eurooppalaisille, nimittäin tuotteiden laatuerot sisämarkkinoilla. Esittelijämme tässä asiassa on edustaja Borsan ja tänään tarkastelemme lausuntoluonnosta, joten ilman enempiä viipeitä haluan antaa edustaja Borsanille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, IMKO-valiokunnan ja AGRI-valiokunnan mietinnöt on jo julkaistu, kuten tiedätte. Ja sillä on yksinomainen toimivaltuus, kun kysymys on elintarvikkeista. Tämä kertomus pohjautuu varjoesittelyiden alustavan kokoukseen. Kaikki varjoesittelijät olivat halukkaita työskentelemään rakentavassa hengessä ja meidän näkemyksemme ovat itse asiassa aika samankaltaiset. Mietinnössä viitataan tutkimuksiin, joita on tehty joissain jäsenvaltioissa. Täytyy todeta, että itse olen tehnyt tällaisen tutkimuksen myös Kroatiassa yhteistyössä Kroatian elintarvikeviraston kanssa. Tulokset ovat olleet aika järkyttäviä. Esimerkiksi Kroatiassa oleva lastenruoka on epäterveellisempää kuin saksalainen ruoka. Nakeissa ei ole ollenkaan lihaa Kroatiassa. Ja tämän kaltaisella sisällöllä voi olla pitkäaikaisvaikutuksia ihmisten terveydentilaan. Myös joissain uusissa jäsenvaltioissa on saatu sellaisia tuloksia, jotka ovat erittäin huonoja, kun kysymys on haavoittuville ihmisryhmille suunnatut ruoat, kuten esimerkiksi nämä tarvikkeet tai vauvojen ruoka. Kuluttajat eivät myöskään saa riittävästi tietoa. He eivät voi olla tietoisia tilanteesta, kun lukevat etikettejä. Ovat sitä mieltä, että elintarvikkeiden sisältö on sama. Minusta pilottihanke, joka Euroopan komissio on käynnistänyt, on erittäin tervetullut. Siinä kysymys on siitä, että testataan elintarvikkeita ja muita äh, tuotteita. Odotamme saavamme nämä tulokset vuoden loppuun mennessä. Olen kovin ilahtunut siitä, että komissio on käynnistänyt korkeatason foorumilla nämä keskustelut saadakseen aikaan paremmin toimivan elintarvikeketjun. Ja minusta on valitettavaa myös se, että komission tiedonanto ei ole riittävän kunnianhimoinen ja että se ei anna riittävästi kansallisen tason viranomaisia toimivaltuuksia. Me emme voi olla riippuvaisia siitä, että tuottajat itse muuttavat tuotantotapojaan, emmekä voi siis luottaa siihen, että ne muuttavat valmistusohjeitaan Kuitenkin meidän mielestämme on hyvä, että tämänkaltaisia muutoksia on tapahtunut. Olemme kuulleet tämän hippo esimerkiksi Kroatiassa, mutta emme voi pelkästään olla riippuvaisia valmistajien hyvästä tahdosta. Tämän lisäksi emme voi myöskään sallia sitä, että valmistusmenetelmien muutoja, että kuluttajien preferenssejä käytettäisiin perusteluille äh, tällaisten erilaatuisten tuotteiden asettamisen markkinoille. Ehdottaisin, että kehittelemme järjestelmän, joka takaisi sen, että kuluttajat saisivat kaiken tiedon äh, elintarvikkeiden sisällön muutoksista – Eilen saimme kuulla komissaarilta, että nämä erilaatuiset tuotteet kielletään. Minusta olisi hyvä, että tällainen kielto löytyisi myös epäoikeudenmukaisten kaupankäyntitapojen tapoja koskevan asetuksen liitteestä. Sen kuluttajat ymmärtävät parhaiten. Meidän tehtävänämme on toimia niin, että takaamme samatasoisen laadun kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tämän lisäksi olemme pohtineet tätä EPPn ehdotusta. Voimme sisältää sen yhtenä tarkistuksena. Tarkistusten jättämisen määräaika on 28.4. Kiitoksia. Thank you very much. Now, uh, from the... Kiitoksia oikein paljon. Sitten esittää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 został przede wszystkim dostrzeżony w instytucjach europejskich. Ongelma on havaittu Euroopan unionin toimielimissä. Oikein hyvä, että meidän valiokuntamme puuttuu tähän aiheeseen. Katson, että koko tätä kysymystä pitäisi selventää tarkasti, ei pelkästään liitty, siihen liittyen, mitä elintarvikkeisiin tulee, vaan myöskin muihin tuotteisiin, esimerkiksi jos ajatellaan kaikkia siivousvalmisteita esimerkiksi. Kuutoskohdassa lausuntoluonnossa todetaan, että tuotteet, joita myydään yhteismarkkinoilla, pitäisi, tuotteiden pitäisi saada samat mm, ainesosat ja kuluttajille pitäisi tiedottaa huolellisesti kaikista muutoksista, mitä tuotteeseen tehdään ja näihin ainesosiin tehdään. Tuotteiden laatu pitäisi olla identtinen koko Euroopan unionin alueella. Ja valmistajat sanovat, että kaikki erot, joita on, johtuvat niistä huolista, mitä liittyy paikallisten kuluttajien mieltymyksiin. Tämä minun, minun mielestäni on aivan absurdia. Kohdassa viisi todetaan, että kuluttajien mieltymykset ovat asia, joita ei tule pitää tai käyttää perusteluna laatueroille. Tuotteiden valmistajat eivät edusta, eivätkä sano, millä tavalla he itse voivat tietää, mitä puolalaisten, tsekkien, kroatialaisten tai italialaisten tai saksalaisten kuluttajien mieltymykset ovat. Saksalaiset eivät sano, tai he eivät sano, että minkä tietojen perusteella tietyt kuluttajat haluavat esimerkiksi vähemmän kalaa kalapuikkoihinsa ja enemmän palmuöljyä taas sitten joihinkin toisiin tuotteisiin ja Puolassa ja Saksassa siis nämä mieltymykset olisivat erilaisia ja miksi näin? Mihin se perustuu? Monesti mediassa sanotaan, että länsimaissa pidetään Itä-Eurooppaa ikään kuin kaatopaikkana, jonne lähetetään nämä matalampilaatuiset tuotteet, joten meidän täytyy pitää tarkasti silmällä tällaisten yksinkertaistusten julkilausujia. Ja komissio ehdottaa, että otettaisiin käyttöön niin sanottu viitetuote-käsite. Normaalistihan valmistajat tietävät, mitä, mitkä ovat hyviä merkkejä ja mitkä ovat huonoja merkkejä. Jos esimerkiksi valmistaja X lähettää markkinoille tiettyjä tuotteita, jotka ovat hyviä, niin silloin muut valmistajat ovat huonoja. Mutta täytyy työstää huolellisesti tuotteen ainesosia ja tarkastella niitä. Olen todella tyytyväinen siitä, että tässä puhutaan valmistusmetodologiasta ja siitä, kuinka voitaisiin käyttää kaikkia mahdollisia välineitä, joita on käytössä myöskin paikallistasolla. Tässä Euroopan komission rooli on aivan ilmeinen ja tämän roolin täytyy olla hyvin tasapainoinen. ECR tukee tätä lausuntoa ja tukee myös metodologi, metodologiaa, ja ehdottaa, että valmistajia pitäisi painostaa tasapainoisesti, tasapuolisesti. Mutta vetoamme, että oltaisiin varovaisia. Ja lainsäädäntöhankkeiden ei pitäisi olla liian yksityiskohtaisia. Niiden tulee palvella standardisointia tuotteiden osalta ja myöskin palvella tuotteiden laatuerojen Mm, juurimista. Edustaja Skrilek. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. E, prvo želim na početku pozdraviti e, kvalitarni predlog izvješća kolegice Borzan. Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää edustaja Borzan ja hänen lausuntoluonnoksestaan ja myöskin hänen aloitteestaan suojella kuluttaja Euroopan unionissa erityisesti niitä joihin tuotteiden laatuerot eniten vaikuttavat, eli ne, jotka elävät Itä-Euroopassa. Ei ole hyväksyttävää, että tuote, jota myydään kaikissa EUn jäsenvaltioissa, on erilainen koostumukseltaan osassa jäsenvaltioita ja se, että sovelletaan EUn elintarvikelainsäädäntöä, kun sitä sovelletaan, niin komissio sanoo, että komissio yrittää edistää innovaatiota markkinoilla ja se tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia tuottajille ja kuluttajille. Kuitenkin ja tietyn yrityksen menestys ja tietyn tuotteen kiinnostavuus markkinoilla ei voi mennä elintarviketurvallisuuden edelle. Tuotteen kuluttaminen on kuluttajan valinta, mutta tuotteiden koostumus ei saisi olla erilainen eri jäsenvaltioiden välillä, kun tuote on sama ja pakkaus on sama. Ja tässä olen täysin samaa mieltä edustaja Borsonin kanssa. Se, että kuluttajien mieltymykset Äh, otetaan syyksi, on hyvin heikko äh, peruste ja sitä, siihen ei pitäisi vedota, jotta markkinoille voitaisiin viedä alhaisen laatutason tuotteita. Me olemme puhuneet tästä tuotteiden laatueroista markkinoilla jo usean vuoden ajan, eikä tämä koske pelkästään elintarvikkeita, vaan myöskin kosmetiikkaa, hygieniatuotteita. Joten meidän täytyy lisätä tietoisuutta tästä länsimarkkinoilla ja ottaa käyttöön toimenpiteitä lainsäädännössä, jotta voidaan taata laadultaan tasaiset tuotteet kaikkialla Euroopan unionissa. Länsi läntisen Euroopan kansalaisten täytyy olla tietoisia siitä, että kun he matkustavat Itä-Eurooppaan liikematkailijoina tai mm, turisteina, he löytävät sieltä alaisen laatutason tuotteita kuin omista jäsenvaltioistaan ja heidän pitäisi olla tietoisia siitä, että koko Euroopan unionissa yritetään päästä eroon näistä laatueroista kun työstämme tätä lausuntoa, haluamme sillä välittää voimakkaan viestin EUn toimielimille ja jäsenvaltioille, erityisesti niille, jotka ovat avaintoimijoita näiden huoneen käytänteiden ehkäisemisessä. Tämä lausunto tulee olemaan hyvä pohja kaikille niille, jotka äh, laativat äh, muita lausuntoja tähän komission ehdotukseen. Kiitoksia. Kiitos. Edustaja Konechna. Pani Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Ja haluan todeta, että tämä lausuntoluonnos sisältää oikeastaan kaiken, mitä haluaisin nähdä itse lopputekstissäkin. Olen kovin ilahtunut siitä, että tämä näin tärkeä asia on prioriteettina eurooppalaisessa politiikassa, koska se ehdottomasti sotii eurooppalaisia yhteismarkkinoita vastaan. Luonnollisestikin meidän täytyy löytää sitten uusi tapa toimia tämän uuden kuluttajasopimuksen myötä, joka eilen esiteltiin. Olen esit- varjoesittelijänä ja olen ollut e MS-tutkimusvaliokunnan jäsen. Voin todeta, että olen ilahtunut siitä, että Euroopan komissio on reagoinut meidän pitkän aikavälin pyyntöihimme. Riippumatta tästä uudesta lainsäädäntöehdotuksesta, tämä tämä mietintömme ei ole kuitenkaan mitenkään vanhentunut. Päinvastoin se on aivan ajankohtainen. Meidän täytyy pyrkiä löytämään nyt ne oikeat ratkaisut, jotka on esitelty myös komission tekstissä. Se paketti, joka löytyy eilen, löysi tiettyjä ratkaisuja tähän ongelmaan, mutta tämä ratkaisu ei ole mikään täydellinen, eikä se ole myöskään universaali ongelma löytyy artiklasta 6 epäoikeudenmukaisessa kaupankäyntidirektiivissä, direktiivissä, mutta se ei löydy mustasta luettelosta. Se on mielestäni, minun, se on mielestäni virhe, sillä se vesittää ehdotusta. Myös kappaleessa komissio mahdollistaa sen, että voidaan muotoilla tätä uudelleen kuluttajien maun tai paikallisten tapojen myötä. Tätä me emme voi suinkaan hyväksyä ja ehdottomasti aiomme kysymyksessä siitä, että tällainen kohta poistetaan. Markkinoille edelleenkään ei saa asettaa eri painoisia saman pakkauskoon sisältäviä tuotteita. Tässä mahdollisuus on se, että myös köyhät kuluttajat voisivat ostaa korkealaatuisia tuotteita. Kuitenkin tällainen väite pitäisi asettaa tiukkaan tarkasteluun. Myöhemmin myönteisemmin voidaan todeta, että Euroopan komissio on oppinut Dieselgateista ja varmasti eurooppalaiset kuluttajat vihdoin saavat hyvin vakaan välineen käyttönsä, joka on nimeltään ryhmäkanne. Haluan myös varoittaa joitakin äärioikeiston jäseniä. Jos te ajattelette, että mahdollistatte sen, että me teemme ehdotuksen ja sen jälkeen sitten torpedoitte sitä erilaisten tarkastusten kautta, kuten esimerkiksi agrivaliokunnassa on tapahtunut, niin varoitan teitä siitä, että Keski- ja Itä-Euroopan maat ovat valmiita valmistelemaan omaa kansallista lainsäädäntöä tässä suhteessa. Esimerkiksi Unkari on jo todennut, että se valmistelee lainsäädäntöä, joka kohdistuu näihin erilaatuisiin tuotteisiin. Minusta meidän tulee käyttää, käyttää tässä. Meillä on paljon työtä tehtävänä, mutta haluaisin todeta, että me emme halua missään tapauksessa olla Euroopan roskakori. Kiitoksia. Very much. Kiitos oikein paljon. Haluaako joku muu varjoesittelijöistä puheenvuoron? Ei. Sitten muut jäsenet, jotka haluavat puheenvuoron. Ensinnä eh, Eera Poch. Ja bych chtěl především poděkovat eh, paní zpravodajce za skvělou práci a jenom jednu. Kiitoksia. Haluaisin kiittää esittelijä erinomaista työstä. Huomauttaisin vain pienestä teknisestä asiasta. Minun mielestäni on erinomaista, että hahmotellaan uutta yhtenäistä meteorologiaa elintarvikkeiden testaamiseksi, mutta tarvitsemme myöskin yhteisen tulosten tulkintametodin, joten minä aion esittää tämän suuntaisen tarkistuksen tekstiin. Kiitos. Edustaja Bonafé. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä Bosanille hänen lausuntoluonnostaan. Hänen tavoitteensa on sellainen, että täydän sitä, eh, tuen sitä täysin, että kaikki kansalaiset saisivat laadukkaita ja ter- turvallisia tuotteita. Ja tämä tarkoittaa, että ensin on eh, puututtava epäreiluihin kaupankäyntikeinoihin, joka on aina ollut tämän parlamentin prioriteetti. Meidän täytyy kuitenkin olla varovaisia, emme sekoita tätä tavoitetta, joka on varmasti tärkeä siihen, että meidän äh, täytyy ottaa käyttöön sääntöjä äh, Euroopan unionissa, jonka takia sitten elintarvikkeet olisivat yhtenäisiä kaikissa jäsenvaltioissa, äh, koska elintarvike, jolla on erilaiset jolla on sama merkki, voi olla koostumukseltaan erilainen, jos siinä on mm, hyvät perusteet, esimerkiksi tuotantopaikka tai paikalliset vaatimukset tai myöskin erot raaka-aineiden saatavuudessa maantieteellisessä tai sesonkeihin liittyvässä saatavuudessa. Tämä ei tietenkään saa olla tekosyy sille, että markkinoilla saadaan viedä huonolaatuisia tuotteita tai myöskään kiertää Euroopan elintarviketurvallisuussääntöjä. Siksi olen samaa mieltä kuten esittelijä, että tuemme tätä komission tähän asti tekemää työtä. Erityisesti viime vuonna esitetyt suuntaviivat ovat tärkeä edistysaskel. Myöskin se, että tuomioistuimelle annettiin mahdollisuus tarkastella tätä asiaa, jotta meillä olisi yhtenäiset määräykset Euroopan unionissa. Ja tästä näkökulmasta komission täytyy myös kehittää muita toimenpiteitä, esimerkiksi täydentää nykyistä lainsäädäntökehystä. Siinä on jo määräyksiä, jotta kuluttajat saisivat tietää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 Olemme keskustelemassa nyt lausunnossa, jonka tavoitteena on taata se, että tuotteet ovat samanlaatuisia kaikkialla Euroopan unionissa. Mutta tässä on myös syvällisempi poliittinen viesti taustalla. Eikä ole mitenkään sattumaa, että esittelijä ja suurin osa niistä, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, ovat Keski-Euroopasta kotoisin. Kun kymmenen maatamme liittyivät Euroopan unioniin, sanottiin, että rakennamme yhteistä eurooppalaista taloa yhdessä, samoin oikeuksin ja velvollisuuksin. Jos pohditte sitä, miksi euroskeptismi kasvaa alueellamme, niin vastaus on selvä. Hyvin usein voimme päätellä, että meitä ei ole päätetty, päästetty tämän yhteisen eurooppalaisen talon olohuoneeseen. Ja tästä, tässä mielessä tätäkin lausuntoa muokataan. Uh, from the commission we have... Kiitos. Ja haluaako joku muu puheenvuoron sitten komissiosta? On Rova Vernassi. Eikö? Um, Angelo Vieko itse asiassa DG-oikeus tai oikeuspääosaston uh, varapuheenjohtaja tai olen täällä komission, komission edustajan sijasta. Ensinnäkin kiittäisin tätä valiokuntaa erityisesti Rova Borsan ja tärkeästä työstä elintarvikkeiden, tuo, elintarviketuotteiden laatuerojen suhteen. Ja myöskin kiitämme teidän yksimielisistä tuestanne komission työlle. Minulla on nyt mahdollisuus muistuttaa teitä siitä, kuinka komissio on ollut sitoutunut tämän ongelman käsittelyyn aivan alusta asti. Puheenjohtajamme Juncker ja komissaari Jurova tekivät selväksi, ovat tehneet selväksi useissa yhteyksissä Viittaan tässä esimerkiksi viime vuoden unionin tilaa koskevassa, koskevaan puheeseen, että ei voida hyväksyä sitä, että kuluttajille myydään matalampilaatuista ruokaa tietyissä maissa kuin toisissa maissa, vaikka pakkaus on aivan samanlainen molemmissa. Ja komissio on ottanut tämän aiheen yhdeksi prioriteeteistaan, poliittisista prioriteetteistaan tällä kaudella. Komission sitoumus aiheeseen on materialisoitunut, kuten teidän mainittu, konkreettiseksi toimintasuunnitelmaksi aivan alusta aski. Muistutan tässä aivan lyhyesti, mitkä toimenpiteet ovat niitä, joihin olemme sitoutuneet. Ensinnäkin käymme dialogia toimialan kanssa, teollisuuden kanssa. Komissio on katsonut alusta asti, että on hyvin tärkeää, että kaikki sidosryhmät ovat mukana, erityisesti teollisuus, jotta saataisiin selkeä sitoutumus, sitoutuminen siihen, että tällaiset mm, käytänteet saadaan juurittua. Ja tämä on esitetty korkean tason foorumilla, joka käsittelee toimitusketjun parempaa toimivuutta. Ja olemme suorittaneet ja rahoittaneet myöskin omassa yhteisessä tutkimuskeskuksessamme moni tahoisessa yhteistyössä metodologian kehittämistyötä. Sitä tullaan kokeilemaan tässä kuussa. Ja todellisia testejä suoritetaan tämän vuoden loppuun mennessä jäsenvaltioissa myös. Myöskin on otettu vastaan ohjausta koskien tämän hetkisen, hetkisten sääntöjen parasta mahdollista käyttöä viime vuoden syyskuussa. Ja jäsenvaltioille on tarjottu rahoitusta hankkeiden kehittämiseksi erilaatuisten elintarviketuotteiden testaamiseksi. Me katsomme, että uusi elementti tämän päivässä keskustelussa on se, että ilolla ilmoitamme, kuten täällä edustajat ovat jo todenneet, että eilen otettiin tärkeä askel, no, toinen tärkeä askel, jotta voitaisiin sisämarkkinoilla tapahtuvaa elintarvikesyrjintää estää. Komissio on hahmotellut kattavan lainsäädäntöpaketin, jossa ehdotetaan muutosta sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevaan direktiiviin, jotta todettaisiin siinä, että markkinoilla eri, eri jäsenvaltioiden markkinoilla ei voida markkinoida tuotetta jota äh, myydään ikään kuin samana tuotteena silloin, kun sen mm, ominaisuuksia on merkittävällä tavalla muutettu. Tämä komission tavoite on hyvin kunnianhimoinen, erittäin kunnianhimoinen. Ensinnäkin sen takia, että siinä on laajennettu keskustelua, joka on koskenut elintarvikkeita koskemaan kaikkia EUn tuotemarkkinoita. Emme puhu siis enää elintarvikediskriminaatiosta, vaan tuotteita koskevasta syrjinnästä yleisesti ottaen. Puhumme siis muistakin tuotteista, joita tällainen toiminta koskee. Ja sen lisäksi, että tarjoamme vakaat säännöt tuotesyrjinnän epäreiluksi julistamiseksi, niin uudessa paketissa on säännös myöskin kuluttajalainsäädännön täytäntöönpanoa parantava säännös, jotta voitaisiin taata kuluttajille parempi suojelu tällaisia epäreiluja kaupallisia käytänteitä vastaan, kattaen myöskin tuotesyrjinnän. Ensinnäkin lainsäädäntöpaketissa ehdotamme tai pyrimme varmistamaan, että kuluttajilla on mahdollisuus hakea oikeutta tällaisissa tilanteissa pitäen sisällään myöskin mahdollisuuden taloudelliseen, taloudellisiin korvauksiin. Lisäksi haluamme saada aikaiseksi tehokkaat, vaikuttu, vaiku, vaikuttavat sanktiot, rangaistukset, ja ne voivat olla jopa 4 prosenttia yrityksen liikevaihdosta kyseisessä jäsenvaltiossa. Ja ehdotamme myöskin direktiivin yhteydessä sitä, että annettaisiin kuluttajille kuluttajajärjestöille parempia, parempia työkaluja ajaa oikeuksiaan. Eli pähkinänkuoressa toteamme, että ei voida hyväksyä sitä, että kuluttajille myydään erilaatuisia tuotteita. Komissio on osoittanut sitoumuksensa, sitoutumisensa tällaisten käytänteiden ehkäisemiseen koko ajan. Ja voidaan sanoa nyt, että meillä on tällä hetkellä kunnianhimoinen lainsäädäntöehdotus ja luultavasti meillä on nyt ensimmäinen tilaisuus täällä kertoa Euroopan parlamentille, että me luotamme tukeenne siinä, että saamme ehdotuksemme läpi neuvostossa ja kolmikantaneuvotteluissa. Kiitos paljon. Thank you very much. Before uh, giving... Kiitos oikein paljon. Ennen kuin annan puheenvuoron edustaja Bortonolle, annan eh, herra Tsukanulle EPPn eh, e varjoesittelijälle puheenvuoron. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Aluksi haluan pyytää anteeksi, että olen myöhässä. Olin haastattelussa ja ajantajuni katosi haluaisin kiittää tästä erittäin mielenkiintoista lausunnosta, erityisesti meille, jotka puolustavat etäisen jäsenvaltioiden kansalaisten oikeuksia. Elintarvikkeiden laatuerot on nähty Tsekissä, Puolassa, Unkarissa ja myöskin Romaniassa. Ja tämä on erittäin tärkeä argumentti. En nyt halua mennä syvällisemmin tähän ongelmaan, jota kollegat ovat hyvin esitelleet. Haluan vain kertoa, millä tavoin meidän pitäisi ratkaista tämä laatuerojen ongelma. Olen iloinen siitä, että Envi-valiokunta on mukana. Tämä osoittaa, että kuluttajansuoja-argumentteja ei pitäisi koskaan käyttää väärin ja pist- jättää sillä tavoin markkinoille huonompia laatuisia tuotteita. Haluaisin korostaa, että minä olen äh, kuullut elintarvikealan sidosryhmiä ja tämä, he sanovat, että tämä ilmiö perustuu siihen, että äh, kuluttajilla on erilaisia mieltymyksiä eri jäsenvaltioissa. En voi olla tästä samaa mieltä elintarvikkeen koostumusta ei voi muuttaa vedoten mieltymyksiin, eikä myöskään, että tehdään tuotteesta vähempi laatuinen, jotta voidaan alentaa sen kustannuksia. Niin puhun aika nopeasti, pyydän anteeksi. Haluaisin korostaa erästä asiaa, joka on mielestäni tärkeä, nimittäin tämä laatuasia nimittäin ehdotus, että otetaan käyttöön uudenlainen valvonta, eräänlainen tarkastusvalvonta. Virallinen valvonta, mitä tulee elintarviketurvallisuuteen. Olisi erittäin hyvä, jos luotaisiin erityinen yksikkö tätä varten tai annettaisiin mahdollisuus elintarvikevalvonnassa myös tarkastaa tuotteiden koostumus ja reseptit, jos on epäilystä tällaista väärinkäytöksistä. Minä olisi paljonkin sanottavaa, mutta päätän puheenvuoroni tähän, koska meillä on kuitenkin vielä tarkistuksetkin tehtävänä. Tarkistusten jätön määräaika päättyy pian ja aion tehdä tarkistuksia, jotta nämä ehdotukset saataisiin tekstiin. Toivon, että tällä lausunnolla voimme välittää vahvan viestin komissiolle, että näin ei saa jatkua ja täytyy tehdä päätöksiä tilanteen muuttamiseksi. Kiitoksia. Thank you very much. Someone else? No, then... Kiitoksia. Haluatko joku muu puheenvuoron? No sitten lopuksi vielä edustaja Porsan. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoitani, varjoesittelijöitä ja muita mepejä, jotka ovat olleet mukana tässä keskustelussa. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta näkemyksistä huomioita, joita täällä on esitetty, varsinkin siitä, mitä edustaja Kanjechna totesi. Täällä myös todettiin, että meidän täytyy kääntyä myös länsi-eurooppalaisten kansalaisten puoleen. Me, joihin tämä ongelma kohdistuu, meidän tulisi pyrkiä selvittämään kansalaisille sitä, mistä tässä nyt oikein on kysymys. Ja olen ilahtunut siitä, että komissio on suuntannut varoja metodologian kehittelemiseen Euroopan unionin tasolla ja odotan, että tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia. Lisäksi olen sitä mieltä, että jako Itä- ja Länsi-Eurooppaan, kun kysymys on näistä tuotteista ja niiden laadusta, ei ole välttämättä niin iso Tutkimukset ovat osoittaneet, että nämä nakit, jotka täällä mainitsin keskustelun alussa, jotka eivät sisällä siis lihaa Kroatian markkinoilla, kun taas saksalaisissa nakeissa on yli 60 prosenttia lihaa, niin samaa tuotetta markkinoidaan myös Italiassa. Eli tässä tapauksessa myös Italian kuluttajia on huijattu tämän, tapaisessa, tämän tapaisen tuotteella. Ja näin pyytäisinkin, että katsottaisiin uudestaan näitä tuloksia ja pyrittäisiin saamaan parlamentaarikojen tuki sekä lännestä että idästä ja yhdistämään kaikki mepit torjumaan tällaisia huonolatuisia tuotteita kaikkien kansalaistemme edun nimissä. Aivan kuten tässä pääasiakirjassa on mainittu. Täällä myös todettiin, niin olen aivan samaa mieltä siitä, että Tätä me emme voi kerta kaikkiaan hyväksyä. Puheenjohtaja Junckerhan myöskin tunnisti ongelman. Muussa tapauksessa hän ei olisi käyttänyt osaa tuota, unionin tilapuheessaan käsitelläkseen sitä, että Euroopan tulisi hengittää sekä oikealla että vasemmalla keuhkolla. Muistutan myös siitä, mitä edustaja Bonafé totesi Eli on erilaisia mieltymyksiä ja ymmärrän kyllä, että kuluttajat saattavat haluta muokata tuotteita näiden preferenssien mukaisesti, mutta emme voi suinkaan hyväksyä sitä, että kun kysymys on esimerkiksi suklaista, jotka myydään Itä-Euroopan markkinoilla, käyttäen emulgaattoreita tai että on erilaisia ö, valmistusaineita, kun valmistaa jogurttia. Olen myös samaa mieltä siinä, mitä EPPn edustaja totesi, ja totesinkin jo tuossa alustuessa puheenvuorossani, että tämä sisältää myös teidän tarkastuksenne, jotka koskevat kentällä tapahtuvia tarkastuksia. Se on mielestäni ehdottoman välttämätöntä. Tämä kertomuksen täytyy siis asettaa uudet uusi pohja uusille asetuksille ja säännöksille, joiden avulla voimme ratkaista ongelman ja mahdollistaa sen, että ihmiset voivat ymmärtää, että Euroopan unioni toimii kaikissa yksityiskohdissaan kunnolla. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä asiassa. Tämä on erittäin tärkeää kansalaisille. Ilman äh, kansalaisten asian esiin tuomista ja ilman teitä, hyvät kollegat, komissio olisi nähnytkään tätä ongelmaa. Joten kiitos kaikille niille, jotka asian nostivat esiin. Kuten esitteli jo sanoi, tarkistusten jätön määräaika on 23. päivä huhtikuuta ja todennäköisesti äänestämme Envissä 20.21. kesäkuuta. Tähän päättyy tämä kohta ja menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla joka on keskustelu komission kanssa neonikotinoidien käytölle mahdollisesti asetettavista lisärajoituksista. Tämä on keskustelu, joten aloitamme komissiosta ja sitten pyydän kaikkia, jotka ovat asiasta kiinnostuneita, pitämään puheenvuoron komission puolesta. Täällä on eh, herra Klaus Berend, joka on yksikön päällikkö yksikössä, joka käsittelee torjunta-aineita ja biosideja terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosasto. Olkaa hyvä. Good morning uh, to everybody. Kiitoksia paljon, hyvä puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Tämä asia, josta tänään keskustellaan, on jo aika pitkän historian takaa peräisin 2012 uudet tieteelliset löydökset osoittivat tai indikoivat, että tietyt vaikuttavat aineet neonikotidoinit ovat mehiläisille kovin vaarallisia. Tästä syystä komissio hyväksyi 2013 asetuksen, jolla rajoitettiin kolmen neonikotidin käyttöä työmetoksidin, inidakloripidin ja klottianidiinin käyttöä sellaisissa kasveissa, jotka houkuttelevat mehi, mehiläisiä esimerkiksi. Ka- auringon kukka tai öljyn, äh, rapsin, rapsi, rapsin siemen paitsi silloin, kun käytetään niitä kasvihuoneissa tai kasysviljan käsittelyssä tai sellaisten kasvien käsittelyssä, jotka kerätään ensi syksyä. Lisätietoja odotellessa ja jotta voitaisiin vahvistaa nämä olemassa olevat käytöt vielä, vielä ja jotta voitaisiin suorittaa yleisempi katselmus uuden tieteellisen tiedon suhteen kahden vuoden sisällä eh, vuonna 2015, eh, tai sitä jätin odottamaan, ja sitten komissio ehdottaa toimitti vahvistavia, tai valmistajat toimittivat vahvistavia tietoja EFSAlle ja julkaisi tutkimuksensa tulokset 2016 lokakuussa. Ja komissio totesi, että kaikki kolme ainetta, joita voidaan käyttää vielä, ovat sellaista, niitä ei voida katsoa enää turvallisiksi. Ja komissio eh, laati asetusehdotuksen lisärajoitusten aikaansaamiseksi, jotta voitaisiin eh, sulkea pois kaikki ulkotiloissa tapahtuva käyttö. Ja 2017 maaliskuussa tämä astuisi voimaan. Näistä ehdotuksista käytiin kesäkuussa keskusteluja viime vuonna tässä valiokunnassa ja täällä lukuisia vastalauseluonnoksia esitettiin. Niitä ei kuitenkaan parlamentissa hyväksytty. 4.8.2017 notifioimme asetusluonnoksista VTOlle ja koski, se on lakisääteinen ilmoitus joka annetaan, jolla annetaan kolmansille maille mahdollisuus kommentoida aikomuksiamme ja käynnistimme myöskin 60 äh, päivän aikarajan, joka päättyi näille kommenteille lokakuussa. Ja tarkoitus oli äänestää pysyvässä komiteassa joulukuussa 2017, mutta monet jäsenvaltiot pyysivät komissiota arvioimaan maan EFSAn yleisemmän katselmuksen ennen, katselmuksen ennen kuin äänestettäisiin. Ja tuossa EFSAn katselmuksessa tai raportissa, joka oli aloitettu hyvissä ajoin ja jossa pyydettiin tietoja avoimesti 2015 toukokuusta lähtien, ja tämän katsomuksen perusteella tai tämän, näiden tietojen perusteella EFSA sitten arvioi näitä tuloksia ja myöskin kirjallisuuspohjaisesti. Tässä avoimessa kutsussa EFSA sai valtavan määrän tietoja ja sillä meni aika pitkä aika komission pyytämän tutkimuksen suorittamiseksi. 28. helmikuuta sitten raportti lopulta julkaistiin ja EFSA pitkälti vahvisti aikaisemman raporttinsa, eli näiden kolmen aineen ulkoilmakäyttö on ö, vaarallista mehiläisille, tai ainakaan, että ei voi, voida pois sulkea tällaista riskiä. Komissio katsoo siksi, että asetusluonnos, jolla aiotaan näiden aineiden ulkoilmakäyttö kieltää, on asianmukainen päätös ja olemme pyytäneet jäsenvaltioita äänestämään näistä ehdotuksista pysyvässä komiteassa 27. huhtikuuta. Ja tässäpä oikeastaan kaikki, mitä meillä on tässä vaiheessa sanottavaa. Kiitoksia. Nyt kollegat pyydän teitä, teiltä puheenvuoroja. Muutama onkin jo puhujalistalla. Edustaja Florence, kiitoksia. Minä olen ihan perinteinen viljelijä. Käytän varsin paljon torjunta-aineita ja ole vakuuttunut niiden käyttämisestä, mutta neonikotinoidien kohdalla e, en ole laisikaan vakuuttunut. Ja haluan kertoa teille, miten tämä aine vaikuttaa. Monet eivät tiedä sitä. Se ei ole jotain, mitä ruiskutetaan pellolla, vaan e, siemenet e, peitetään tällaisella neonikotinoidilla, ne menevät maaperään ja niiden puolintumisaika on 50 000 päivään, joten tämä äh, aika, kuinka kauan tämä aine pysyy maaperässä, on erittäin tärkeä. Ja minun pyyntöni komissiolle on se, että meidän täytyy tulevaisuudessa paljon enemmän keskittyä maaperään, eikä pelkästään veteen. Äh, jos äh, kaadatte jotain maaperään, ja sitten ette sieltä enää löydä mitään pohjavedestä, niin silloin loput ovat pysyneet maaperässä. Mikroorganismit niitä tuhoavat, mutta maaperä on tulevan torjunta-ainepolitiikan avain ja pyytäisin, että komissio seuraa tätä asiaa. Olette oikealla tiellä henkilökohtaisesti minua kiinnostaisi se, mitä argumentteja jäsenvaltioilla on. Äh, minun maanikin argumentit mielelläni kuulisin. Ja mitä muutoksia ne haluaisivat ja kuinka arvioitte juurikas äh, viljelijöiden äh, kommentit, he ovat jo minunkin tilallani vierailleet, ovat ystävällisiä, mutta tiukkoja. Jos minulla ei, minäkin haluan kasvattaa juureksia ja jos minulla ei ole neonekotinoideja, niin sitten kaikki ne mikroorganismit, joita jatkuvasti menetämme, ne, niitä suojaamme ja ne tekevät maaperästämme hedelmällisen eikä mikään muu. Meidän on suojattava näitä mikroorganismeja meidän on vaalittava niitä kuin silmäteräämme ja siksi komission on pysyttävä tiukkana, vaikka minulle siitä harmia syntyykin. Ei se nyt niin haittaa. Minä uskon, että neonikotinoidit ovat tällä hetkellä vaarallisimmat torjunta-aineet Euroopassa. Thank you very much, Mr. Florence. Kiitoksia edustaja Florence, edustaja Poch. Kiitoksia, rouva puheenjohtajan. Pitkään, äh, pian äänestetään siis neonikotidontien ulkokäytön käyttämisestä, ja tämä on hyvä uutinen. Kuitenkin yksi ongelma vielä kuitenkin on, koska ra- rajoitus neonikotinoinnin käytölle vuodelta 2013 on ollut käytössä, niin siitä huolimatta tuhansia poikkeuksia on myönnetty sille monissa jäsenvaltioissa. Joissakin jäsenvaltioissa 2013 vuoden rajoitukset eivät ole koskaan olleet olemassa sen takia, että niitä käytetään jatkuvasti tai käytetään tämän järjestelmän poikkeusmahdollisuuksia väärin. Eli kysynkin, että miten komissio aikoo toimia näiden jäsenvaltioiden suhteen, suhteen aikooko se käynnistää rikkomusmenettelyt niitä kohtaan ja mitä komissio aikoo tehdä sen estämiseksi, että ei tätä hätätilalupamenettelyä voitaisiin käyttää väärin tulevaisuudessa. Taas. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota hyvin tarkasta selityksestä siitä, mitä viime vuosina on tehty. Olen myös kiitollinen siitä, että komissio sanoi, että pysyvässä komiteassa 28. huhtikuuta äänestetään. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ähm, Lähtee siitä, mitä herra Florence juuri sanoi torjunta-aineala on lobannut tässä valtavasti ja erityisesti sokerijuurikasviljelijät. Äh, aikooko komissio äh, hyväksyä tämän poikkeuksen sokerijuurikasalalle? Onko komissio sitä mieltä, että ähm, neonikotinoidien käyttö sokerijuurikkaissa ei ole vaara äh, mehiläisille huolimatta EFSAn varoituksista? Haluaisin tästä vähän selvyyttä. Ja sitten herra Potsch puhui siitä, että komissio on myöntänyt useita poikkeuksia jäsenvaltioiden pyynnöstä. Yli tuhat poikkeusta on annettu. On varmaan oikein sanoa, että tämä valtaisa määrä poikkeuksia, joita on myönnetty, tarkoittaa, että olemme luoneet pysyvän tilanteen, jossa tätä kieltoa kierretään. Joten kysymykseni komissiolle on, aikooko komissio jatkossakin myöntää poikkeuksia tietäen, että tällä tavoin kierretään tätä kieltoa. Kolmanneksi, koko tämä ongelma, joka meillä on neonikotinoidien luvan varaistamisessa siementen peiteaineena – minä olen myös lukenut raportteja, jotka, sanoo, että jopa siementen peiteaineena käyttäminen voi johtaa vesistöjen saastumiseen lähialueilla. EFSA ei ole asiaa tutkinut. Voiko tämä olla vaarana mehiläisille? Ehkä komissio voisi selventää tätä. Ja sitten lopuksi komissio myös sanoi, että 27. huhtikuuta pysyvässä komiteassa asiasta äänestetään. Kuitenkin me vain osittain tiedämme, mitä mieltä jäsenvaltiot ovat. Herra Florent sanoi, että hän haluaisi tietää esimerkiksi Saksan kannan. Mutta voin kertoa herra Florentsille, että hänen puolueensa on itse asiassa siellä äh, hallitusenemmistössä, joten hän varmaan puoluekontaktien kautta voi saada asian selville. Kysymys, joka minulla on, on seuraava. Jos me emme tiedä, voidaanko määräenemmistö enemmistö saavuttaa komiteassa, niin mitä siellä sitten yritetään tehdä? Aiotaanko tämä ehdotus viedä läpi siitä huolimatta? Ja onko komissio riittävän rohkea ryhtyäkseen rohkeaan päätökseen, vaikka määräenemmistö ei olekaan? Tämä on kysymykseni puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitos edustaja Haiterma. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää komissiota esityksestä. Minulla olisi pari kysymystä. Ensinnäkin todellakin 11.7 kävi selväksi kriteerien perusteella, että riskiä ei ole ei-kohdelajeille. Ja minulla olisikin kysymys komissiolle, miksi tarkastelemme vain mehiläisiä eikä kaikkia muita organismeja, kuten aikaisemmat puhujat ovat jo sanoneet tai kysyneet, mitä seurauksia sillä on, että aineet ovat pitkän aikaa maaperässä tai vedessä. Haluaisimme tietää myöskin tästä. Ja kovin mielelläni haluaisin saada vahvaa tieteellistä näyttöä tai mielipidettä tai tutkimusta tästä aiheesta. Meillä ei pitäisi käydä keskustelua täällä Euroopan parlamentissa siitä, että onko tämä vaarallista vai ei. Kuitenkin pidän tästä lupamenettelystä kasvinsuojeluaineille, mutta näen sillä myöskin seurauksia jos tätä menettelyä ei enää ole sellaisille tuotteille, joita käytetään tällä hetkellä. Jos otetaan esimerkiksi tällä viikolla tapahtunut tutkimus Hollannin elintarvikeviranomaisen taholta. Siellä todettiin, että neonikotinoidien käytön kieltäminen voisi olla jopa vaarallisempaa ympäristölle, koska sitten täytyisi olla vaihtoehtoja ja niitä pitäisi käyttää vielä enemmän. Eli haluaisin käydä keskustelua täällä myöskin siitä, kuinka tämän ongelman saisimme ratkaistua ja kuinka mikä tahansa ongelma, johon voidaan etsiä ratkaisua, kuinka voidaan varmistaa, että jos emme anna lupaa neonikotinoideille enää, niin kuinka voimme löytää sellaisen ratkaisun, josta ei olekaan sitten enemmän haittaa vielä kuin näistä aikaisemmista aineista. Kiitoksia, edustaja Reid. Uh, Madam Chair. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Esitän tämän kysymyksen edustaja Denanon puolesta. Ensimmäinen maaliskuussa jätin täysistunnossa tarkistuksen parlamentin oma-aloiten mietintöön mehiläisalan tulevaisuudesta. 75 kollega oli allekirjoittanut. Tämä tarkistus, joka valitettavasti hylättiin, siinä pyydettiin äh, kaikkien neonikotinoiditorjunta-aineiden äh, kieltoa ilman poikkeuksia, koska ne hyökkäävät äh, mehiläisten keskushermostoon ja tuhoavat miljoonia. Neonikotinoidit ovat haitallisia mehiläisille, kun eivät ole haitallisia, kun niitä käytetään kasvihuoneissa. Tällä tavoin kierretään yleistä kieltoa, mutta nämä torjuntajat pysyvät maaperässä ja pohjavedessä useita vuosia ovat todellinen uhka biodiversiteetille. Miksi tässä yhteydessä komissio on sitä mieltä, että mitään tunnustettavaa riskiä ei ole, jos kasveja käsitellään pysyvässä kasvihuoneessa, kun tämä ei kerran ole totta? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Haluaako joku muu vielä puheenvuoron? Edustaja Ajuso. Muchas gracias, presidenta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Neonikotinoidi asialla on sekä äh, seikkoja, joita ovat sitä puolesta ja sen vastaan, niin kuin kaikilla. Tieteelliset vakavat tutkimukset osoittavat, että tietenkin mehikiläisille tämä on todella vaarallista, mutta sillä niille eivät ole vaarallisia pelkästään neonikotinoidit. Meillä on esimerkiksi sokerijuurikas, viljelemät ja myöskin kokonaiskielto aiheuttaa haittavaikutuksia. Joten aloitetaan CO-päästöjen vähentämisestä. Halusimme kovasti autojen päästöjen vähentämisestä ja nitraattien vähentämistä, ja nyt meillä on vähemmän. Mutta nyt täytyy varoa, että ei käy samoin kuin niiden kanssa. Täytyy ajatella tulevaisuutta, tulevaisuutta ja mitä meidän päätöksillämme, joita teemme täällä, on vaikutuksia, mitä vaikutuksia niillä on tulevaisuuden kannalta, että me joudu ojasta allikkoon. Edustaja Boilan, kiitoksia halua toistaa, mitä täällä on sanottu, mutta olen, haluan, toistaa, haluan tukea sitä, mitä Raport sanoi, että nämä poikkeusporsareijat pitää sulkea. Jotkut jäsenvaltiot ovat väärinkäyttäneitä, mutta myös mihin toimenpiteisiin voimme ryhtyä, että jos mahdollistamme sen, että neonikotinoideja käytetään tiettyjen kasvien kohdalla, kasvihuoneissa, niin miten voidaan välttää, ettei niitä väärinkäytetä muissa kasveissa. Jos näitä käytetään kasvihuoneissa, niin mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä, että ne pysyvät siellä eivätkä leviä muualle, maaperään ja ähm, veteen. Onko komissiolla mitään suunnitelmia katsoa neonikotinoiden vaikutuksia muihin organismeihin? Ja sitten nämä kaksi neonikotinoideja, jotka jätettiin pois vuoden 2013 ehdotuksista. Edustaja Kaadenbach. Sydämelliset kiitokset. Minun kysymykseni on samansuuntainen. Olen iloinen siitä, että on päästy siihen tulokseen eri tutkimusten pohjalta, että neonikotinoidit kielletään kuitenkin sillä rajoituksella, joka koskee kasvihuoneita. Ja minä halusin kysyä, millaista valvontaa jatkossa harjoitetaan, jotta voidaan varmistaa, ettei kasvihuonekäyttö myöskin ole taakka ympäristölle, koska tällaista lupaa emme voi jatkossa antaa, tällaista vapaa lupaa. If not, then, uh... Kiitos. Haluaako joku muu puheenvuoron? Jos ei, niin sitten herra Bernd. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille arvoisille jäsenille, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron ja yleisesti ottaen tukevat sitä, mitä olemme ehdottaneet tekevämme seuraavina toimina. Kysymykset otan käsittelyn siinä järjestyksessä, kun ne täällä esitettiin Florentsille. Ja taas kysyvät jäsenvaltioiden kannoista. Näin no tietenkään voi yksittäisiä kantoja täällä paljastaa, Mutta kun viimeistä keskustelua kävimme näistä ehdotuksista maaliskuussa, vain muutama jäsenvaltio täysin tuki komission ehdotusta. Muutama vastusti ja suurella enemmistöllä ei ollut mitään lopullista kantaa vielä. Pääkysymys, joka tuli esille, on myös Florensin ottama esiin kysymys, joka koskee sokerijuurikkaan tuottoa. Ja kuten Florensillakin meillä oli sokerijuurikasteollisuuden esit- edustajia vierailemassa ystävällismielisenä, mutta vakaina ja meidän reaktiommekin on ihan sama ystävällismielinen, mutta tiukka. Eli komissio teki selväksi sen, että sen mielestä poikkeus sokeriurikkaan tuotolle ei ole hyväksyttävä. Tämä on myös yksi niistä kysymyksistä, jonka Stas esitti. On totta, että EFSA ei ole tunnistanut suoraa riskiä sokerijuurikkaiden käsittelyn neonikotinoideilla, mutta kuten Florenskin totesi, niin maaperässä läsnäolo vaikuttaa tuleviin kasveihin, tai tuota varaa ei ainakaan voida poissulkea, sillä seuraavat viljelykasvit imevät ravinteensa maaperästä, ja näin ne ovat niiden ja muiden pölyttäjien käytössä. Eli emme aio ottaa käyttöön mitään poikkeusta äh, sokerijuurikastuotannon jatkuvassa viljelyssä. Pot puhui näistä hätäratkaisusta. Komissio on täysin tietoinen niistä. Olemme usein muistuttaneet jäsenvaltioita, jotka myöntävät tällaisia poikkeushätäratkaisuja äh, äh, erittäin antelijalla tavalla. Se kattaa useita viljelykasveja, suuren maa-alan, että se näyttäisi olevan yhtenmukainen sen kanssa, mikä on käytäntö näiden poikkeuksen myöntämiselle. Ja pyysimme EFSAa määrittelemään viime vuonna, ovatko nämä tällaiset hätäluvat, joita on myönnetty vuonna 2017 toistuvasti, ovatko ne olleet perusteltuja. Oletamme EFSAn vastausta toukokuussa. Sen jälkeen komissio sitten voi ottaa käyttöön päätöksiä, jotka estävät jäsenvaltioiden myöntävän samankaltaisia lupia toistuvasti. Ihan selvästi myös Stasin kysymykseen vastuu näiden lupien myöntämisestä on pelkästään jäsenvaltioilla. Eli kysymys ei ole siitä, että komission täytyy aktiivisesti hyväksyä ne jäsenvaltioiden pyynnöstä. Se kuuluu pelkästään jäsenvaltioiden kontolle. Mutta me voimme tarkastella sitä, onko nämä ehdot täytetty ja voimme sitten estää niiden toistuvaa käyttämistä, mutta me emme sinänsä näitä hätälupia myönnä. Sitten jatkuva käyttö kasvihuoneissa. Voimme tässä viitata vain EFSAn päätelmiin, jotka ovat toimimme pohjana ja niissä todetaan, että neonikotinoidien käyttö kasvihuoneessa on turvallista ja haluaisin määritellä, että tietysti kasvihuoneen määritelmä on erittäin tiukka. Pysyvät kasvihuoneet merkitsevät sellaisia kasvihuoneita, jotka, tai niiden hallintojärjestelmä varmistaa sen, että mitä vaihtoa ulkoympäristön kanssa ei ole, ja varsinkin jätevesi käsitellään huolella ennen kuin se vapautetaan. Tämä ei tietenkään merkitse sitä, että kyseessä on joku avoin shekki jatkuvalle käytölle tulevaisuudelle. Jälleen kerran jäsenvaltioiden vastuulla on myöntää tällaiset kasvihuoneluvat ja valvoa sitä ja varmistautua siitä, että mitään haitallisia vaikutuksia ei koidu ympäristölle. Jos sellaisia huomattaisiin, niin silloin luvat täytyy peruttaa. Esitettiin myös kysymys muista neonikotinoideista. Ja tässä kohdin haluaisin kertoa parlamentille, että olemme uudistaneet Atsetamepridin eh, luvan jälleen kerran EFSAn päätelmien perusteella, joka vahvistaa sen, että vaarat pölyttäjille ja mehiläisille ovat pienet. Ja toinen on juuri tarkasteltavana ja päätös siitä tehdään aika lähitulevaisuudessa. Häytymälle me emme katso pelkästään mehiläisiä, vaan myös kaikkia muita tämänkaltaisia lajikkeita. Ne ovat osa tätä prosessia, jossa arvioita tehdään, kuten myöskin vaikutus maaperän ja maaperän organismeihin, kysymys, jonka Florence otti esille. Täällä on erityisesti myös puhuttu siitä, millä tavalla tämä riskiarviointi tehdään. Häytsämä kysyy myös siitä, että huolettavatko meitä viljelykasvien suojelu ja se, että ei ole olemassa parempaa keinoa suojata viljelykasveja. Ensinnäkin asetuksen tavoitteena ei ole se, että sosiaalitaloudelliset vaikutukset otetaan huomioon silloin, kun komissio hyväksy aktiivisen aineen olemassaolo. Kysymys on pelkästään sen aiheuttamista vaaroista. Vuonna 2013 ja 2013 käytännöiden rajoitusten seurauksena komission yhteinen tutkimuskeskus on tehnyt tutkimuksen, jonka avulla on tarkasteltu sitä, mitä on tapahtunut viljelijän strategioiden suhteen, kun suunnitellaan, suojellaan kasveja. Ja olen ollut sitä mieltä, että viljelijät ovat todellakin löytäneet vaihtoehtoja. Florence mainitsi jo joitakin niistä. Muut ö, erilaiset kasvitorjuntastrategiat ja erilaiset aineet, joita on otettu käyttöön. Eli viljelijät ovat kyenneet siis löytämään vaihtoehtoja näille aineille tuolloin ja oletammekin, että se on mahdollista myös tulevaisuudessa sen suhteen, mitä ehdotamme nyt. Ai niin, ehkäpä vielä lisätietona, kun puhutaan tästä valvontakysymyksestä. Parlamentti on itse asiassa hyväksynyt pilottihankkeen, joka koskee, todetaan niitä, jotka löytyvät ympäristöstä. Ja komissio on hyväksynyt siis sen ja tarjontakilpailu tarjouskilpailu tuon hakkeen käynnistämiseksi on käynnistetty. Tämän lisäksi myös komissio työstää laajempaa pölyttäjätoimintasuunnitelmaa, jossa ei käsitellä pelkästään pölyntorjunta aineita vaan on myös tietysti myös muita asioita, jotka vaikuttavat pölyttäjien ja mehiläisten hyvinvointiin, eikä niitä tule jättää huomiota. Kiitoksia puheenjohtaja. Thank you very much, um, to all for... Kiitos kaikille, että osallistuitte keskusteluun. Erittäin mielenkiintoista ja kovasti odotamme kehitystä alalla. Nyt menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla, nimittäin jälleen keskustelu komission kanssa. Yleiskertomus REACH-asetuksen toiminnasta ja tiettyjen osa-alueiden tarkastelusta, päätelmät ja toimet. Komissio teki Refitin REACHista ja on saanut jotain päätelmiä ja nyt olemme täällä keskustelemassa tästä aiheesta. Paikalla on eh, herra Sadauskas, joka on johtaja eh, kiertotalouden ja vihreän kasvun alalla eh, ympäristöpääosasto teidän puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Minulla on myös kunnia olla täällä kollegani kanssa, Carlo Pettinelli äh, grow osastolta ja tämä osoittaa ihan alusta asti, että tämä on ollut yhteinen toimi. Kaksi palveluyksikköä sen hoiti, ja siksi tämä äh, arvio oli erityinen. Se oli arvi erityinen myös muista syistä. Me olemme tehneet refit arvioinnin hyvin erityisestä säädöksestä, joka on globaali standardi. Se on pisimmälle mennyt säädös, joka Euroopan unionilla on, ja tätä järjestelmää vielä rakennetaan. Vuonna 2006 muistan, että, että tämä oli valtaisa virstanpylväs EUn kemikaalipolitiikan kehittämisessä. Tämä säädös teki teollisuuden vastuulliseksi kemikaalien turvallisuudesta koko ketjussa ja tällä tavoin pystyttiin nopeuttamaan kemikaaliriskien arviointia. Eh, vuonna 2013 teimme ensimmäisen arvioinnin, mutta silloin REACH-asetuksen jotkut luvut eivät ole toiminnallisia, joten tämä oli vasta ensimmäinen trendi, jota tarkastelimme. Viime kuussa 5. maaliskuutta hyväksymme yleisen kertomuksen REACHista, toinen REACH-arvio ja kerroimme suurista niistä saavutuksista ja haasteista, kun kymmenen vuotta tätä asetusta on pantu täytäntöön, nyt kun kaikki REACH-toimet ovat operationaalisia. Tämä oli osa tällaista REFIT-ohjelmaa ja siinä tarkasteltiin äh, niitä asioita yleensä tällaisessa tarkastelussa äh, katsotaan. Se pohjaa vuoden 2013 REACH-arvioon, mutta myös sen jälkeen tapahtuneisiin äh, kehityksiin. Ja tämä on todistusaineistoon perustuva tutkimus. Olemme tehneet temaattisia tutkimuksia, kuulleet sidosryhmiä. Olemme tehneet yli kymmenen tutkimusta, joten tämä on hyvin laaja ja syvällinen arvio. Arvio osoittaa, että REACH on parantanut terveyden ja ympäristön suojaa. Se on antanut vaihtoehtoja eläinkokeille ja varmistanut kemikaalien vapaan liikkuvuuden sisämarkkinoilla tässä arviossa ehdotetaan 16 tointa, prioriteettialat, jotka tunnustettiin, on datapuutteiden äh, siinä puuttuminen, yks, rekisteröinnin yksinkertaistaminen, tasa-arvoinen olosuhteet EU-yritysten ja EUn ulkopuolisten yritysten välillä, valvonnan parantaminen jäsenvaltioissa, erityisesti kun on kyse tuonnista, ja sitten on lisättävä REACHin ja muiden säädösten yhdenmukaisuutta. Kaksi komissaaria, ympäristökomissaari Vella ja Rova Bienkowska, teollisuuskomissaari, olivat esitelleet tämän arvion neuvoston kokouksessa. Nyt tästä keskustellaan neuvoston työryhmissä ja jäsenvaltio toivottavat tervetulleeksi tämän kattavan arvion ja tukivat näitä päätelmiä, mutta ne myös myönsivät, että mm, parannuksiakin täytyy tehdä. Me olemme nyt käynnistämässä laajaa keskustelua toimielinten ja viraston ja sidosryhmien kanssa, eh, että voidaan kehittää eteenpäin niitä toimia, joita olemme ehdottaneet yhdessä jäsenvaltion, kemikaaliviraston ja teollisuuden kanssa. Me aiomme järjestää 11. kesäkuuta sidosryhmäkonferenssin, jossa voimme vaihtaa mielipiteitä ja kerätä ajatuksia siitä, miten nämä 16 tointa voidaan toteuttaa. Odotamme kovasti tätä vuoropuhelua, odotamme myös parlamentin palautetta. Todella kutsumme teidät osallistumaan tähän sidosryhmäkonferenssiin ja olemme erittäin kiinnostuneita teidän mielipiteistänne jo nyt ja mielellämme vastaan kysymyksiin ja kommentteihin yhdessä Karlo Pettinellin kanssa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Nyt kollegat äh, voitte kommentoida. Ensimmäinen puhuja on edustaja Pots. Uh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitos komissio siitä, että se tuli tänne keskustelemaan asiasta. Vaikka REACH lupamyöntömenettelyprosessilla onkin, ovat tavoitteensa kaikki tällaiset lupamyöntömenettelyt, joiden avulla on tarkoitus antaa lupia Eh, suurta huolestuneisuutta aiheuttavilla aiheilla. Yli 300 päätöstä on hyväksytty tähän mennessä. Ja paremman sääntelyn ohjelmansa puitteissa. Sen sijaan, että se on vienyt eteenpäin korvaavia menettelyitä, komissio on pyrkinyt virtaviivaistamaan tätä hakemusmenettelyä, eli toisin sanoen tehnyt halvemmaksi ja helpommaksi tuottaa ja käyttää suurta huolestuneisuutta aiheuttavia aineita vähentäen näitä luvan myöntöön liittyviä kustannuksia. Vuodesta 2013 kustannukset ovat jo puolittuneet ja yksinkertaistamalla tätä prosessia se itse asiassa tarjoaa kannustimia sille, että voidaan käyttää edelleenkin erittäin huolestuttavia aineita sen sijaan, että korvattaisiin niitä uusilla. Se, että tarjotaan tällaisia lupia, hylkäämättä niitä kertaakaan näitä hakemuksia, se estää REACHin lupamenettelyprosessin tavoitteiden toteutumista, jossa tavoitteena on nimenomaan näitä huolestuttavia aineita korvata uusilla. Lisäksi se rankaisee niitä yrityksiä, jotka käyttävät innovoivia menetelmiä. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta REACHilla saavutetaan sen päätavoitteet? Eli suojataan kansanterveyttä, ympäristöä ja viedään eteenpäin eurooppalaista teollisuutta häivyttäen käytöstä kaikkein vaarallisimmat kemikaalit. Kiitoksia. Madame Auken. Kiitoksia, edustaja Auken. Øh, ja, øh, tak, mange tak. Og jeg vil lige sige, at jeg har en fornemmelse af, at øh, Pampox har fået næsten... Kiitoksia. Halusin todeta, että minulla on sellainen vaikutelma, että Olette oikeastaan vastannut kaikkiin kysymyksiin, niin sillä kuuntelin tässä huolella, että täytyy varmistua siitä, että prosessit ovat yksinkertaisempia. Minulla on välillä sellainen vaikutelma, että halutaan helpottaa teollisuuden tilannetta eikä rohkaista sitä löytämään näitä korvavia aineita. Vaarana on se, että löydetään sellainen järjestelmä, jossa tuotteet voivat ihan vapaasti liikkua ilman, että teollisuutta ollenkaan estetään ja että kaikkia erilaisia menetelmiä käytetään. Vaarallisia sellaisia, jotka eivät ole välttämättä yhtä turvallisia. No, minulla on toinen kysymys, kysymys joka liittyy tähän tilanteeseen. Miten on mahdollista päästä näihin tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä, jos REACHin tavoitteiden saavuttaminen on näin huonolla tasolla? En usko, että siihen päästään. Minusta meidän täytyy puuttua asiaan poliittisella tasolla. Meidän täytyy keskittyä enemmän tilanteeseen. Onko komissiolla ehdotuksia tästä asiasta? Ja siitä, millä tavalla voitaisiin vahvistaa REACHin täytäntöönpanoa. Minun mielestäni parhaiten Meillä täytyisi olla sellainen käyt- ohjelma käytössä, joka estäisi tällaisten kaikkien vaarallisten aineiden liikkumisen markkinoilla. Reachissa tehtiin hyviä, hyvää työtä, mutta nyt ei ole päästy oikeisiin lopputuloksiin. Kiitos. Thank you. Madame Ayuso. Kiitoksia, edustaja Juuso. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää komissiota puheenvuorosta. Luulen, että REACH oli oikein hyvä lainsäädäntötoimi, jotta kaikkia kemiallisia aineita voidaan tutkia ja antaa niille luvat tieteelliseen tietoon perustuen. Mutta minusta olisi hyvä, jos otettaisiin huomioon myöskin aivan erityinen tapaustutkimusaineisto koskien aromaattisia kasveja. Maa, oma maani Ranska äh, on se, jonka tunnen REACH ja sen soveltaminen. Sillähän on tarkoitus suojata ihmisten terveyttä kemiallisten aineiden käyttöjen, käytön rajoituksilla. Kuitenkin tie, tieteelliset tutkimukset osoittavat, että kaikki, kaikki kemialliset tuotteet pitäisi eh, olla valvonnan alaisia. Aromaattisten tuotteiden ese, eh, kasviöljyjen, aromaattisten öljyjen, esimerkiksi laventeliöljyn tuottaminen vaatii, vaatii kemiallisia aineita, mutta ja nämä ovat hyvin kalliita, erityisesti eh, maaseutuympäristössä. Tislausmenettelyt ovat kalliita ja Ranskassa Esimerkiksi näitä korkeita kuluja on pyritty hallitsemaan erilaisin toimin. Haluaisin kysyä komissiolta, onko olemassa mitään mahdollisuutta soveltaa nimenomaan näille sektoreille, sektoreille hieman pehmeämpää, sallivampaa lainsäädäntöä? Mr. Edustaja Käyttämä. Thank you very much, Chair. Thank you, Commissioner. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komission edustaja. Minulla on kysymys REACHista. Tällä hetkellä REACH keskittyy ainoastaan PBT-aineisiin, pysyviin biokertyviin ja myrkyllisiin aineisiin, mutta veden eh, jotka tuottavat myös eh, juomavettä, niillä on ongelmia muiden eh, aineiden kanssa. Eli pysyvät, liikkuvat veden, veteen liukennevat ja myrkylliset aineet. Ja näille yrityksille on erittäin vaikeaa päästä näistä aineista eroon kun ne tuottavat juomavettä. Haluaisin kysyä komissiolta, keskitytäänkö myös näihin aineisiin? Kiitoksia. Thank you. Someone else? Kiitos. Onko muita puheenvuoroja? Edustaja Kadenbach. Uh, thank you very much. Uh, I was distracted for a moment uh, prior, so I'm not sure you might have touched. Kiitos. Olin vähän ajatukseni oli vähän muualla, joten en tiedä puhuitteko tästä aluksi, mutta ilmeisesti komissio ei ole ryhtymässä toimiin parantaakseen ilmoitus- ja rekisteröintiasiakirjojen käyttöä. Komissio ei ole vielä onnistunut, vaikka tämä on pääeste Reachin täytäntöönpanolle. Komissio käyttää pehmeämpää lähestymistapaa sellaisia teollisen aloja, jotka eivät noudata sääntöjä, esimerkiksi tiedotuskirjeitä. Vaikka rekisteröintiasiakirjojen säännönvastaisuus on ollut pysynyt yli 50 prosenttia, poliittisena viime vuosina markkinoille pääsy taataan. Äh, mitään pakkoa jäsenvalti- yritykselle ei anneta, että niin on annettava äh, tiedot, jotta voitaisiin säädellä ja suojata kansalaisia. Ilman näitä toimia taakka on jäsenvaltioiden viranomaisilla eh, että se voi kehittää erilaisia REACH-prosesseja, esimerkiksi ehdokaslistaus, luvanvaraistaminen rajoittaminen. Me haluamme, että tämä ei data, ei markkinaperiaate pannaan täytäntöön. Kiitoksia. Joku muu? Jos ei, sitten herra Saudaskas. Uh, thank you. Uh again, we'll share, we'll share the, um, uh, the responses uh, among my... Kiitoksia. Karlo Petinelli ja minä vastaamme molemmat näihin. Eli korvaavista aineista, joka oli ensimmäinen kysymys, siitä minun täytyy olla eri mieltä, koska tiedämme aivan varmuudella, ja olemme tutkimuksen suorittaneet, kyselytutkimuksen suorittaneet aiheesta, tiedämme varmasti, että silloin kun aine on ehdokaslistalla eikä edes vielä lupalistalla, niin yritykset aloittavat jo investoinnin tutkimukseen ja kehitykseen ja etsivät korvaavia aineita. Tämä on fakta. Ja itse asiassa on hyvin todennäköistä, että useimmissa tapauksissa, kun nämä aineet sijoitetaan jommallekummalle listalle, se antaa jo viestin yritykselle, että aine voi olla problemaattinen ja silloin heidän kannattaa edetä valituun suuntaan. Joten korvaa, mistä tapahtuu. Se, mikä sitten kuitenkin on ongelma, on se, että toisinaan korvaava aine on harmillinen aine. Eli tiedetään, että jos jokin aine kielletään, niin Riitsin perusteella voidaan ottaa käyttöön toinen aine, jota ei ole vielä kielletty ja jolla on jon, jokseenkin samanlaiset ominaisuudet, niin se ei paranna ympäristön tilaa ja terveydentilaa millään tavalla. Ja tämä on se osuus, johon täytyy puuttua. Ja siihen me puutumme uudenlaisen lähestymistavan perusteella ryhmittelemällä samanlaisia aineita ja äh, käsittelemällä niitä erinä. Olisin eri mieltä myöskin Rava Markenin kanssa siitä, mitä hän sanoi Reachin, Reachistä yleisenä epäonnistumisena. Tähän mennessä 17 000 kemiallista ainetta on rekisteröity Reachin nojalla ja tämä on suurin ja kattavin tietoperusta, tietokanta, mitä maailmassa on. Meillä on kymmenessä vuodessa kerätty enemmän tietoa kuin missään muualla maailmassa. Meillä on todella kemikaalien suurin tietokanta koko maailmassa. En voi sanoa, että tämä olisi epäonnistuminen haasteita on, se on tosiasia. Ja se, mitä täällä mainittiin laadusta ja rekisteröintiasiakirjojen laadusta, niin on totta, että lukuisissa tapauksissa meillä on ongelmia laadun kanssa ja yhdessä kemikaaliviraston kanssa käsittelemme aihetta. Kemikaalivirasto suorittaa jopa manuaalisia tarkastuksia rekisteröintiasiakirjoihin, ja jos ne eivät ole sääntöjen mukaisia, ne palauttavat asiakirjan, asiakirjat aineiston teollisuuden edustajille ja pyytävät täydennystä. Mutta tämä menettely on vasta aivan alkuvaiheissaan, ja nyt meidän täytyy olla mahdollisimman yhteistyöhaluisia ja kykyisiä yritysten kanssa. Mutta meidän täytyy miettiä myöskin uusia kannusteita yrityksille päivittää tietojaan, koska usein tai toisinaan käy niin, että yritykset rekisteröivät kemikaalin ja sitten kemikaalia kehitetään edelleen tai viedään se uuteen käyttöön tai uusia määriä esitetään äh, tai asetetaan markkinoilla ja niin edespäin. Ja näitä asiakirjoja ei välttämättä toimiteta meille. Eli, eli meidän täytyy miettiä, miten voitaisiin kannustaa yrityksiä toimittamaan päivitetyt asiakirjat meille ja varmistaa niiden toimittaminen. Ja, tämä, ja sitten tietenkin tärkeää on myöskin arviointi, ei pelkästään rekisteröinti. Arviointi on aika tarkkaa äh, pitkällistä työtä ja kallista työtä. Siihen liittyy testausta ja valitettavasti myös toisinaan eläimillä testausta. Ja siinä täytyy tehdä lisää työtä ja niin olemme todenneetkin Richin arvioinnissamme. Ja, eli kun puhutaan, tai kun sanoitte rekisteröintiasiakirjojen puutteellisuutta, niin ykköstoimenpiteessämme keskitymme juuri tähän ongelmaan, siihen kuinka tärkeä, tärkeää tämä asiakirja-aineisto on ja täytyy, siihen, että täytyy tehdä läheisempää yhteistyötä teollisuuden kanssa. Olen aivan vakuuttunut siitä, että tilanne on muutaman vuoden päästä aivan eri. Sitten kysymykseen, joka koski juomavesissä olevia aineita, niin REACHhän, REACHiähän sovelletaan kaikkiin aineisiin riippumatta siitä, missä ympäristössä aine on. Mutta todellakin meidän täytyy tarkastella kemiallisten aineiden problemaattisia piirteitä eri ympäristöissä, vedessä, kuluttajatuotteissa ja niin edespäin. Tähän voidaan todeta, että meillä on juomaveteen liittyvä uusi aloite, jossa toteamme, että ongelmallisiin aineisiin puututaan ja REACHin ja tämän direktiivin väliset yhteydet ovat synergeettisiä ja siinä todellakin kannattaa kiinnittää tarkkaa huomiota niiden toimintaan. Ja ehkä Karlo Petenelli voi sitten kertoa lisää muista kysymyksistä. Complete the answer giving by Niin, haluan täydentää sitä vastausta, joka edustaja Aukenille annettiin. Reachin tarkastuksen äh, tulos on selvää. Reach, Reach on osoittanut, että ympäristöä, ihmisten terveyttä ja mm, vaihtoehtoisia tutkimuksia on hyödynnetty riittävästi. Tästä syystä, voidaan, tästä syystä ei voida sanoa, että täytäntöpano olisi huonoa. Se on itse asiassa hyvä, mutta tietenkään tätä prosessia ei ole vielä viety päätökseen. Ja tässä, esi- tässä Kertomuksessa on jo otettu esille 16 eri osa-aluetta, joissa tulee parannuksia tehdä. Me emme saa unohtaa, että kolmas täytäntöönpanovaihe on aloitettu, sillä vuonna 2018 meillä on tämä matalatonnisten kemiallisten tuotteiden osuus tulossa. Eli meidän täytyy nyt löytää ja päästä tähän matkavauhtiin kunnolla, mutta emme voi olla sitä mieltä, että täytäntöönpano olisi huonoa ja ajatukset tästä kolmannesta vaiheesta, eli matalatonnisuudesta, antaa myös mahdollisuuden vastata Ajuuson esittämään kysymykseen. Luonnollisesti olemme selvillä siitä, että tämän asetuksen täytäntöönpano on kallista ja siitä syntyy kustannuksia PK-yrityksille, mutta meidän täytyy tukea myös PK-yrityksiä, emmekä saa tarjota mitään poikkeuksia. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Olemme usean otteisiin tavannut esimerkiksi näiden aromaattisten öljyjen tuottajia ja olemme olleet sitä mieltä, että niille ei voida antaa poikkeuksia, koska niitä on käytetty tuhansia vuosia. Aromaattisia öljyjä pidetään aineina, jotka ovat jollain tavalla huolestuttavia. Meidän täytyy niihin huolenaiheisiin vastata ja lopputulos on myös se, että meidän täytyy myös tukea pk-yrityksiä. Tästä syystä komissio ja virasto ovat ottaneet käyttöön useita toimenpiteitä, joiden avulla voidaan edesauttaa sitä, että jäsenvaltiot voivat, äh, pk-yritykset voivat paremmin noudattaa näitä sääntöjä. Ja tarkoitus on tarjota myös rahoitustukea PK-yrityksille. Olemme valmiita tekemään samoin myös kaikkien jäsenvaltioiden kohdalla – mutta emme voi antaa poikkeusta sellaiselle aineelle, joka on jollain tapaa huolestuttaa, vain siitä syystä, että pk-yritykset sitä käyttävät. Jos huolestuneita ollaan, niin huolestuneita ollaan sitten joka tapauksessa. Well, thank you very much. Uh, and thank you, Mr. Sadauskas. Kiitoksia kollegat ja kiitoksia edustajat Sadauskas ja Pecinelli sitä, että vastasitte kysymyksiin. Ja tähän päättyy uh, asiamme tässä. Ja meillä ei ole mitään muita asioita, ei. Ja seuraava kokouksemme on 25. ja 26. huhtikuuta. Joten siihen asti kiitoksia osallistumisesta.